saanut SFD Aldelta ja EFDD-ryhmiltä äh, nimitys- ja muutospyyntöjä valiokuntiin ja yhteen valtuuskuntaan. Nimitykset liitetään istunnon pöytäkirjaan. Jos pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä ei esitetä huomautuksia, nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Julia Pitera ja Ruslav Svolskin äh, sijaan Booni Sarjus Volskin sijaisena Sarius Volski Piteran sijaiseksi. Ja sitten rahanpesuvastaisen erikoisvaliokunnan osalta Negresku korvaa Sorin Ivanen. Ja sitten EU, Nor, Norja, Sveitsi, Islanti valiokunnassa Turvals jättää oman paikkansa. Ja sitten rekivaliokunnassa Finch korvaa edustaja Etheridgein. Useat valiokunnat ovat päättäneet käynnistää toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen säännön 69